Good afternoon. Hyvää iltapäivää kollegat. Me jatkamme istuntoa. Eilisen kokouksen pöytäkirja on saatavilla, jos on kommentteja. Ja, mutta näin ei näitä olevan, joten pöytäkirja on hyväksytty. Paljon kiitoksia. Meillä on kaksi keskustelua budjetista nyt iltapäivällä. Ensimmäinen